Hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä, että jos te olette lähdössä tästä salista, toivon, että teette sen hyvin nopeasti. Me nimittäin haluaisimme nyt jatkaa istuntoamme ja sen seuraavaa vaihetta. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Olkaa ystävällisiä, älkää jääkö keskustelemaan tänne täysistuntosaliin. Hyvät kollegat, istuutukaa. Me aloitamme puolen minuutin kuluttua. 30 sekuntia on aikaa. If I could ask you once again. Ja jälleen pyydän kollegat, jos te voisitte antaa meille mahdollisuuden jatkaa istuntoa. Pyydän teitä poistumaan. E, wznawiam posiedzenie. Chciałem najpierw... Niin, minä haluaisin aloittaa sanomalla, että, että minulla on tie, tiedonantoja. Dotarła do nas... Me olemme saaneet e, tietoa Lopettakaa puhuminen täällä täysistunnossa. Jos te haluatte lähteä tästä salista, niin olkaa ystävällisiä ja lähtekää heti. Kyllä te saatte jäädä tänne istumaan kokoukseen, mutta olkaa hiljaa, älkää keskustelko tässä salissa. Koleżanki i koledzy, dotarła do nas smutna informacja. Niin, me olemme saaneet e, surullisia e, uutisia. Meksikossa on tapettu ihmisoikeus Suomesta, herra Jaakkola. Vetikarina Trujillo myöskin ja nämä kaksi ihmistä, heidät eh, murhattiin tässä maassa, kun he olivat ihmisoikeuksien seuranta matkalla. Parlamentti ottaa osaa perheiden suruun ja välittää surunvalittelunsa heille. On hyvin murheellista, että tällaisia uhreja vielä maailmassa syntyy. Minä kävin Washingtonissa viime viikolla ja meidän yhteystoimistomme avattiin siellä Yhdysvaltain kongressissa. Minulla oli myöskin keskusteluja, jotka koskivat taloussuhteita eh, ja strategista kumppanuutta USA ja EUn välillä. Ja kaikista niistä muutoksista keskustelimme, jotka ovat tulleet Lissabonin sopimuksen myötä. Meidän suhteemme Yhdysvaltoihin ovat eh, tasaveroiset ja yhdeksäs päivä eh, me eh, vietämme Schumannin vuosipäivää. Silloin Euroopan parlamentti pitää avoimet ovet 8.5. Brysselissä ja 9.5. Strasbourgissa. Erilaisia tapahtumia pidetään myöskin Luxemburgissa tämän kunniaksi. Meillä on Strasbourgissa eh, Euroopan komission varapuheen jote, ja sekä eh, saksalainen ministeri. Tulen itsekin paikalle ja pyydän, että te kaikki tulevat, tulette sinne jo sunnuntaina. Seuraavana meillä on yhteinen keskustelu, joka liittyy Euroopan parlamentin kokoonpanoon. Mm, mietinnön esittelee sen laatija, esittelijä Mendes de Vigo. On kyseessä siirtymä, siirtymätoimenpiteet Euroopan parlamentin kokoonpanosta. Olkaa hyvä esittelijä. Niin, puhemies No, minulla näkyy olevan suorastaan kuusi minuuttia aikaa. Sehän on ruhtinaallista. Minä aloittaisin esitykseni Rilkellä. Rilke on poeta favorito de nuestro colega Dimitri. Rilke on Dimitris Tsatsosin yksi lempirunoilijoista ja valitettavasti hän, eh, Dimitris siis äskettäin menehtyi. Ja Dimitris Tatsos ja minä olemme saaneet esitellä Amsterdamin sopimuksen lausuntoluonnoksen täällä talossa vuosia vuosia sitten ja tuossa on uutekstissämme sanoimme, että jos perustamissopimuksia sitten taas myöhemmin muutetaan, niin täytyy kutsua koolle valmistelukunta. Tämä on tällainen yhteisöjen perustoimintatapa ja nyt valmistelukunta on pystynyt luomaan tuon perusoikeuskirjan samoin kuin tämän uuden tekstin Euroopan unionin sopimukseksi. Ja nyt tässä on Lissabonin sopimuksesta syntynyt uusi sopimus, jonka, pohja, jonka puolesta me olemme kaikki kovasti tehneet työtä. No, ensimmäinen muutos tietysti on tuo kappale 36 Lissabonin sopimuksessa ja sen perusteena on se, Eh, Euroopan parlamentin muutos. Viime vuonna kesäkuussahan järjestettiin Euroopan parlamentin vaali, vaalit ja silloin vielä Lissabonin sopimus ei ollut tullut voimaan tai Lissabonin, niin tämä uusi sopimus ei ollut tullut vielä voimaan, kuten kaikki tiedämme. Ja sen takia Nitsan voimassa olevan sopimuksen mukaan nuo vaalit järjestettiin ja Nitsan sopimus eh, tarkoittaa sitä, että 736 jäsentä on parlamentissa sen sijaan, mitä 751 Lissabonin Lissabonin sopimus olisi sanonut. Asiat ovat monimutkaistuneet kovasti. Tuo 76 artiklan kohta sanoo, että meidän mandaattimme on viisi vuotta, mikä tarkoittaa sitä, että me emme pystynyt vielä Lissabonin sopimusta ryhtymään soveltamaan, emmekä tuota 170, 751 jäsentä, koska meillä on yksi valtio, joka Lissabonin sopimuksen mukaan menettää kolme jäsentä, mutta kuitenkin on nyt Nitsan sopimuksen mukaan tänne valittu, joten meidän numeromme määrämme pysyy sitten sitten toisenlaisena. Ja sen takia meillä on Euroopan neuvoston pöytäkirja numero, kolmekymmentäkuusi. 36, Öö, ja tämä, jonka pohjalta nyt sitten toimimme 2009-2014 öö, vaalikauden ennen kuin öö, sitten tilanne muuttuu. Ja sen takia meillä nyt on 736 jäsentä edelleenkin. Puhemies, tekin olette lähettänyt nyt jo kirjeen siitä, että artikla 48 käytettäisiin perusteena seuraavien asioiden esittämiseen. Me tarvitsemme valmistelukuntaa, joka muokkaa tuota palata pöytäkirjan äh, artiklaan 36 ja äh, toiseksi hallitusten johtajat voivat kutsua koolle hallitusten välisen konferenssin tuota pöytäkirjaa 36 muuttamaan. Hyvä puhemies, nämä kaksi asiaa molemmat liittyvät toinen toisiinsa, vaikka nämä tekstityt ovatkin erikseen laadittuja. Ja minä puhun nyt ensiksi tästä hallitusten välisestä konferenssista. Minä jo ehdin sanoakin, että kyse on Lissabonin sopimuksen poliittisesta soveltamisesta ja täytäntöönpanemisesta, ja kyse on määräaikaisesta eh, poikkeuksellisesta eh, käyttäytymistavasta, joka nyt sovelletaan tämän vaalikauden ajan ja hallitusten välisessä konferenssissa täytyy sitten toimia sen pohjalta, mitä jo on päätetty aikaisemmin e, ja puhutaan juuri tästä paikkajaosta 27 valtion välillä. Mitään tar- suurempaa keskustelua tästä ei varmaankaan käyty. Tämä hallitusten välinen konferenssi voidaan kutsua kokoon hyvinkin pikaisesti ja se voi kokoontua vaikka vain aamupäivän ajan, koska tämä poliittinen päätös joka tapauksessa on jo olemassa, joten ei tästä pitäisi aiheutua mitään huimaa ilman suursyytä ongelma. Täällä oli sitten tuo kaksi kertaa kuusi pääperiaate. Aha, anteeksi, tähän siis vasta myöhemmin puutun, niin kuin haluatte. Joka tapauksessa minä toivon, että hallitusten välinen konferenssi on siis tarpeellinen, mutta kuitenkaan me emme tarvitse mitään valmistelukuntaa pitkäksi aikaa tästä asiasta keskustelemaan, koska asia on käytännössä jo päätetty. No, minä luulin, että minulla olisi kuusi minuuttia aikaa, mutta ilmeisesti aikani on pikapuoli jo loppunut, mutta esittelijänä minä minä tosiaan haluaisin nyt tehdä selväksi sen, että minun mielestäni hallitusten väliseen konferenssiin tulee nyt ryhtyä, mutta valmistelukuntaa ei pitäisi kutsua koolle. Kiitos. Kiitoksia hyvin paljon tästä mietinnöstä ja sen esittelystä. Kuusi minuuttia yhteensä siis ennen ja jälkeen. Ja me ajattelimme, että kaksi minuuttia sitten keskustelun päätteeksi olisi näin, että esittely neljä minuuttia sitten loppukeskustelussa kaksi No niin, loppuun jäi vain puolitoista minuuttia. No sitten neuvoston puolelta eh, valtiosihteeri Diego López Garrido, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitokset, puhemies. Minä haluaisin osoittaa olevani kovasti tyytyväinen tähän tekstiin Euroopan parlamenttiin jäsenensä, ystäväni Inigo Mendes de Vigon myötä on Eurooppa-neuvoston päätöksen tällä vahvistanut. Eli tuon pöytäkirjan 36 muokkaaminen nyt on tarvittavaa Lissabonin sopimuksen toteutumisen kannalta. Ja näin ollen sitten tähän äh, tähän taloon pääsee riittävä määrä jäseniä, joiden olisi pitänyt tän, täällä jo olla, jos Lissabonin sopimus olisi ollut voimassa. Nyt kyse on tietysti vain pienestä muutoksesta e, ja siitä syystä mitään valmistelukuntaa tänne ei nyt kannata sitten kutsua asiasta keskustelemaan. E, Mendes de Vigo ja minäkin olemme tuossa valmistelukunnassa olleet jäseninä jo, ja siellähän tuota Euroopan perustuslakilaista tekstiä laadittiin nyt pyrimme sitten välttämään tällaista menettelytapaa, koska kyse on siis aivan tosiaankin hyvin pienestä, aivan muodollisesta muutoksesta Lissabonin sopimuksessa ja siitä syystä, mikäli Euroopan parlamentti nyt hyväksyy tämän ehdotuksen, jonka esittelijä on sille tehnyt, siis Mendes de Vigo, niin voitte, mitä toivon sitten, että mitä pikim, pikimmin sitten hallitusten välisen konferenssin keskustelun jälkeen äh, saada nyt nämä ratifiointiprosessit 27 parlamentissa äh, etenemään ja näin saadaan 18 jäsentä mukaan 12 maasta. Luettelen nämä maat, yhdistynyt kuningaskunta, Slovenia, Puola, Alankomaat, Malta, Latvia, Italia, Bulgaria, Ruotsi, Ranska, Itävalta ja Espanja ovat nämä valtiot ja näiden valtioiden kansalaiset sitten pääsevät paljon paremmin edustettuiksi täällä parlamentissa ja siitä syystä minusta vaikuttaa varsin mukavalta ja hyvältä, että tällainen teksti on saatu. Tämähän on jo komission äh, tuolla äh, perustuslaillisessa valiokunnassa mennyt läpi tämä mietintö ja toivon, että se myös saa sitten täällä parlamentissa mitä suurimman määräenemmistön taaksensa ja sitten saadaan nähdä, ketkä ovat nuo 18 uutta edustajaa, jotka tänne parlamenttiin saapuvat, jotka täältä nyt tällä erää puuttuvat. Ja sehän sitten vastaisi Lissabonin sopimuksen varsinaisiin tavoitteisiin. Kiitokset puhemies. Um, kiitoksia. Sitten kiitoksia herra neuvoston puolesta. Euroopan komission varapuheenjohtaja Maros Sechofis komission puolesta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitos puhemies ja haluaisin kiittää myöskin Vicoa varsin hyvästä mietinnöstä. Ja komissio suhtautuu myönteisesti siihen, että avataan tämä, jotta voidaan tarkastella, olisiko mahdollista, miten ottaa mukaan 18 lisäjäsentä. Euroopan neuvosto kysyi, miten Espanjan hallituksen ehdotuksen komission suhtautuu ja hallituksen ehdotus edustaa pitkäaikaista poliittista sopu, sopimusta siitä, että 18 jäsentä otetaan nopeasti mukaan, niin siksi ehdotimme, että hallitusten välinen konferenssi avattaisiin niin pian kuin mahdollista. Mitä Espanjan ehdotuksen tulee, komissio tiedonannon sanoo, että tässä tulisi kuitenkin rajoittua käsittelemään pelkästään lisäjäsen kysymystä. Ja ilolla huomasin, että menneisen viikon mietintö sai laajan tuen valiokunnassa taakseen ja toivottavasti näin tulee olemaan huomenna myöskin parlamentin täysistunnossa. Haluaisin myöskin komission osalta esittää sen toiveen, että eh, tämä asia Hovekossa hyväksyttäisiin nopeasti ja sitten eh, ratifiointi eh, mahdollistaisi sen, että uudet jäsenet voivat ryhtyä toimeen niin pian kuin mahdollista. Kiitos. Dziękuję panie wiceprzewodniczący za Kiitoksia Euroopan komission varapuheenjohtaja siitä, että esittelitte komission näkemyksen. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että meillä on täällä kaksi asiakirjaa käsittelyssä. Ensimmäinen on tällainen on pöytäkirjan muuttamisesta ja toinen sitten liittyy näihin Euroopan valmistelukunta asioihin. Eli siis nämä kaksi asiakirjaa ovat nyt käsittelyssä yhtä aikaa. Minulle nimittäin esitettiin kysymyksiä molemmista. EPPn puolesta Cassini. Sì, grazie Presidente. Molto brevemente perché... Lyhyt puheenvuoro valiokunnassamme saatiin sopu aikaan tässä asiassa, siksi en nyt tässä halua pitkittää asian käsittelyä, mutta ongelma, josta komissiokin puhuja, joka oli sillä meilläkin, eli vaalilaki vuodelta 1976 ja Lissabonin sopimus esittävät molemmat, että jäsenten tulee olla suoraan valittuja vaalipiireistä. Ja tämä on nyt ongelmallinen asia, sillä tälle kaudelle valitut jäsenet eivät eh, nyt mahdollista sitä, että olisi mahdollista eh, ottaa mukaan jäseniä, eh, joita ei suoraan voisi mukaan ottaa. Jotkut valilait hyväksyvät tällaisen toiminnan, mutta eivät kaikki, ja siksi jos emme halua kuitenkaan viiveitä tähän käsittelyyn, niin tulee miettiä poikkeuksellista nimitysmenettelyä ja siirtymäkausimenettelyä siten kuin neuvosto on esittänyt. Valiokunnassa keskustelimme asiasta pitkään ja katsomme, että näin kannattaisi menetellä. Henkilökohtaisesti olen esittänyt tarkistuksen, jossa nimenomaan siirtymäkauden aikana nämä jäsenet olisivat eh, tarkkailijajäseniä ennen kuin uudet vaalit pidetään. Tästä voidaan keskustella, mutta tämä on oma tarkastukseni ja kompromissihengessä ehkä eh, olen valmis luopumaankin tästä esityksestäni. Sosialisti. Kiitokset. Ja sitten eh, sosiaalidemokraatit arvoisa puhemies Hauriki ja kiitokset. Puhemies, minä halusin huomauttaa, että tämä päätös ei suinkaan ole mitenkään pikkujuttu. Me ensimmäistä kertaa nyt ryhdymme muuttamaan Lissabonin sopimusta. Juurihan se on vasta tullut voimaan ja nyt me ryhdymme sitä muuttamaan. Ei tämä ole mikään pikkuasia. Meidän täytyy vahvistaa nyt meidän kantamme ja erityisesti myös muistaa se, että nämä 18 jäsentä, jotka tänne ovat tulossa, heidän olisi pitänyt tulla tänne sen sopimuksen pohjalta, joka olisi hyväksytty jo ennen vaaleja, kuin nyt sitten yhtäkkiä kesken vaalikauden vaikka heille tietysti on luvattu tällainen edustamisen mahdollisuus. Ei kyse ole mistään hyvin pienestä asiasta. Tämä on nimittäin tärkeä asia, koska me nyt muutamme tätä sopimusta. Ja, ja aina kun tuosta sopimuksesta on kyse, niin siellä itsessään sanotaan, että kun sitä ryhdytään muuttamaan, aina tarvitaan valmistelukunta muokkaamaan nämä, näitä päätöksiä ja aina tarvitaan jokaisen jäsenvaltion kanta tähän asiaan. Ja nyt näyttää siltä, että neuvosto ja parlamentti sanovat, että tätä ei oikeastaan tarvittaisi. Ja nyt näyttäisi siltä, että sitä ei tarvittaisi ja annetaan nyt sitten valtuutus neuvostolle koko, kutsua koolle hallitusten välinen konferenssi muokkaamaan Lissabonin sopimusta ja näin sitten päästäisiin siihen tilanteeseen, että 27 valtiota ratifioisivat tuon neuvoston tekemän suosituksen ja nämä 12 valtiota saisivat sitten täyden edustuksen tänne parlamenttiin. Tästähän on kyse. Minä ymmärrän tämän, mutta minä haluaisin kuitenkin huomauttaa, että meidän on ollut hyvinkin vaikeaa miettiä, että, miettiä sitä, että pitääkö näiden, jotka tänne parlamenttiin sitten saapuvat, nämä 18 uutta, pitääkö heidät olla valittu suoraan suoraan kansallisilla vaaleilla vai jotain muuta reittiä pitkin. Tämä ongelma on jo syntynyt ja totta kai tämä ongelmi täytyy kokonaisuudessaan ratkaista ja minun mielestäni tämä ongelma voidaan ratkaista ja onkin nyt ratkaistu eh, esittelijän eh, Mendes de Vigon ja Duffin hyvällä työllä, koska näiden kolmen ryhmän pohjalta on saatu aikaiseksi yhteinen sopimus. Ja jos nyt kerran sitten ryhdytään muuttamaan tätä sopimusta, niin se tehdään ilman valmistelukuntaa. Ja näin voidaan eh, antaa Tällä, tällä, valtuutuksella oikeus näille edustajille tänne parlamenttiin saapua ja näin sitten annetaan kansallisille parlamenteille oikeus eh, lähettää tänne edustajat, sellaiset edustajat, jotka on omaan parlamenttiin valittu suorilla vaaleilla. Ja näin sitten eh, meidän järjestelmämme, vaalijärjestelmäämme ei täällä sen enempää tarvitse muuttaa tässä vaiheessa vaan me pystymme nyt toimimaan tällä tavalla kansallisella tasolla, vaikka eurooppalaiset vaalit yleensä pitäisi valita kansallisten rajojen yli. Joka tapauksessa me nyt olemme päässeet tähän tasapainoon kaikista ongelmista huolimatta ja olen iloinen siitä, että nyt voidaan asia näin hoitaa. Kiitokset. Sitten herra Duff, Allista, olkaa hyvä. Puzzle. Niin, Tietysti perustamissopimus on täytäntöönpantava. Ja jos perustamissopimus olisi ollut voimassa ennen kuin tämä ehdotus esitettiin, niin tätä ei olisi mahdollista hyväksyä. Tällöin parlamentti ei voisi hyväksyä sitä, että Ranska haluaisi nimetä jäseniä eh, kansalliskokouksestaan Euroopan parlamenttiin. Ja jos tästä olisi sovittu sen jälkeen, kun sopimus oli voimaan astunut, jos tässä vaiheessa eh, ehdotus olisi tehty, niin tällöin olisi loukattu myöskin itse perustamissopimusta koska tällöin ei olisi noudatettu suhteellisuusperiaatetta, niin kuin sopimus vaatii. Eli siirtymäkauden ratkaisua mekin kannatamme. Mutta keskustelu varsin hyvin on tuonut esiin ne ongelmat, joita liittyy parlamentin kokoonpanoon ja ylipäätään vaalimenettelyihin. Ja on hyvä, että nyt kaikki ryhmämme ovat yhtä mieltä siitä, että tarvittaisiin huomattavaa uudistusta, mitä vaalimenettelyihin tulee. Ja parlamentti varsin pian tuleekin esittämään ehdotuksensa, jota tarvitaan. Ja HVK sitä tulee hyvin valmistella sitten valmistelukunnassa, jossa kansallisten parlamenttien rooli myöskin on konsultatiivinen. Näin kansalliset poliittiset puolueet myöskin saavat äänensä kuulumaan, kun halutaan löytää hyvä ratkaisu tässä asiassa hyvissä ajoin ennen vuotta 2014. Haluaisin lämpimästi kiittää muidenkin ryhmien kollegoitani varsin rakentavasta kes, rakentavista keskusteluista. Varsin selkeästi esiin tuli se seikka, että tarvitaan selkeitä muutoksia vaalimenettelyihin. Kiitos. Kiitokset. Ja seuraava puheenvuoro sitten vihreiden edustajalle Hefner, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, meillä on hyvin laaja yhteisymmärrys tästä asiasta. Me olemme iloisia siitä, että me saamme 18 uutta edustajaa tänne ja meidän täytyy nyt järjestää tilanne sellaiseksi, että he voivat tulla tänne tekemään työtä kanssamme. Pieni eh, muutos, mutta mm, tässä kuitenkin on asioita, jotka liittyvät meidän demokratiakäsitykseemme ja, ja tämän laitoksen toimintaan. Eli kuka nyt sitten päättää, kuka nämä, keitä nämä uudet jäsenet ovat? perussopimuksessa lukee, että yleisillä julkisilla salaisilla vaaleilla valitaan parlamentin jäsenet. Ja näin se on aina toiminut. Ja yksi maa sitten näistä uusista kuitenkin sanoa, että tällä tavalla tämä järjestelmä ei heille käy. Tämä liittyy demokratiaperiaatteeseen ja ihmisten vaalioikeuksiin. Me voisimme tietenkin luopua tästä näkemyksestämme, jos se olisi vain tekninen kysymys ja sopimukset pysyisivät voimassa, mutta nyt kuitenkin eh, tämä valmistelukunta ja, ja meidän täytyy päästä Euroopassa tulokseen. Kiitos paljon. Ja sitten KR, herra Fox, olkaa hyvä. Welcome. Kiitos puhemies. Tämä ehdotus on meille tervetullut, varsinkin siltä osin, että ei tarvita valmistelukuntaa. Näin vain rahaa ja aikaa hukkaantuisi. Omassa vaalipiirissäni ei haluta valmistelukuntaa, jos ei se muita poliittisia kysymyksiä käsittele. Britannian tasapaino pohjautuu siihen, että katsotaan, että unionissa on menty nyt jo liian pitkälle. Kuitenkin olisi hyvä, jos 18 uutta jäsentä voisivat ryhtyä toimeen. Mielestäni ei ole hyvä, jos heille annetaan tarkkailija rooli, kunnes nämä määräykset astuvat voimaan. Voisivat saada palkkansa ja siellä olisi myöskin mahdollisuus äänestää, mutta periaatteellisesti tarkastellen näin ei tulisi olla. On tehty suuria leikkauksia tai tullaan tekemään julkisemmassa suuria leikkauksia lähes kaikissa maissa ja meidän tulisi toimia esimerkinomaisesti. Meidän tulisi olla varovaisia varojen käytön suhteen. Oma ryhmämme äänestää tätä mietintöä vastaan, koska tätä perusperiaatetta se loukkaa. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten GUE-ryhmä ja Sonderkaat, olkaa hyvä. Øh, Tack, formen. Vi kan sikkert om... Eller... Me, voi, me olemme tietenkin eri mieltä monista asioista täällä EU:ssa. Ja Tämähän tietenkin koskee myös Euroopan parlamenttia. Kuitenkin minun uskoakseni on olemassa laaja konsensus jos me legitimiteettiä havittelemme Euroopan parlamenttiin ja sitä haluamme, niin nimenomaan suorat vaalit Euroopan parlamenttiin ovat sellainen asia. Ja miten me voimme tätä muuttaa? Nyt on tehty ehdotus, jonka mukaan me hyväksyisimme sellaisia toimia, E, tässä parlamentissa, jotka siis johtaisivat siihen, että ihmiset on nimitetty tänne parlamentin äänestämisen sijasta. Tämä ei ole hyvä kehityskulku. Ja kun me katsomme perussopimuksia, niin meidän pitäisi muuttaa sitä, ja tämä ei myöskään olisi käytännön mukaista. 2007 tulivat Bulgaria ja Romania ja e, he eivät antaneet edustajiensa istua täällä ilman vaaleja, vaan järjestivät vaalit. Näin pitäisi nytkin toimia. Kiitokset. Ja sitten EFD-ryhmä ja herra Messerschmidt. Kiitokset, puhemies. Tilanne on hieman hankala. Vuosien ajan sanottiin, että Lissabonin sopimus nimenomaan takaisi avoimuuden demokratian toteutumisen ja sen, että kansalaisten oikeuksia ajetaan. Ja nyt sitten ensimmäisessä parlamentissa sopimuksen jälkeen nyt sitten vastataankin ei moniin kysymyksiin, kaikkiin sellaisiinkin kysymyksiin, joista on puhuttu vuosien ajan ja joiden vuoksi sopimusta, Lissabonin sopimusta haluttiin. Tämä tuntuu hieman oudolta. Meidän tulee pitäytyä lupauksiin, jotka olemme kansalaisille tehneet. On tärkeää, että jäsenet ovat suoraan valittuja. Me edustamme nimenomaan äänestäjiämme täällä. Tämä lupaus on tehty ja jos nämä kaksi mietintöä menevät läpi, niin tätä perusperiaatetta kovasti loukataan. Lissabonin sopimuksessahan nimenomaan lähdettiin eh, liikkeelle tietyistä perusperiaatteista ja niihin meidän tulisi nojata nytkin. Me emme voi tukea tätä lähestymistapaa. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten ei sitoutumattomat eh, Gollins, olkaa hyvä. Hyvä puhemies niin minä puhuisin me menneisen viikon tekstin toisesta kohdasta, jossa korostetaan juuri sitä, että neuvoston ehdotus suoraan vastustaa tuota 70 kuusi vuonna tehtyä tekstiä, eli kansalliset parlamentit voivat määritellä ja nimittää Euroopan parlamentin jäsenet, ja nämä jäsenet täytyy valita tuon 76 säännön mukaan suorilla vaaleilla. Minun mielestäni tässä ei voitaisi mennä suoremmin, selkeämmin tätä varsinaista päätöstä vastaan nyt näyttäisi siltä, että ei ole mitään syytä olla järjestämättä tällaisia vaaleja, jos tällaisia osittaisia vaaleja kansallisella tasolla ei haluta eh, järjestää, niin sitten täytyy vain ainoastaan tutkailla 2009 sääntöjä ja sitten näitä, näiden omien kansallisten vaalisääntöjen mukaan löytää noilta listoilta eh, edustajat tänne. Kaikki muut ratkaisut ovat täysin demokratian vastaisia, varsinkin minun Ranska, kotimaani Ranskan vuoksi näkökulmasta katsottuna, koska sielläkin on suorat kansalliset vaalit järjestettävä ja tämä tällainen hallitusten määräysvalta ei kerta kaikkiaan käy ja se on sopimuksia vastaan. Kiitokset. Ja sitten muut jäsenet, herra Mauro, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pitää miettiä, miten tällaisen asian suhtautuu. Tämä ei toivottu valmistelukunta ei toivottavasti sitten jätä sellaisia jälkiä, joka vaikuttaa negatiivisesti meidän instituutiomme kehittymiseen. Tästä voi tehdä konkreettisenkin esimerkin. Italiaa pyydetty valitsemaan jäsen mahdollisten lisävaalien myötä, mutta en tiedä, onko tämä hyvä. Tällä vaikutetaan noin 5 prosenttiin äänestäjiä, vai olisiko syytä miettiä uudelleen vuoden 2009 valitulosta ja sitten eh, tältä pohjalta valita uusi jäsen, jäsen joka kuitenkin on siis suorilla vaalilla eh, valittu. Mielestäni eh, tällaisissa instituutioissa kysymyksissä kuitenkaan ei mitään viiveitä voi sallia. Katsoisin tärkeäksi sen, että kaikki kahdeksan 18 uutta jäsentä tulisivat samanaikaisesti eh, parlamenttiin, jotta mm, tasapaino, äänitasapaino ei järkyty. Ja on erittäin tärkeää, että suositukset hyväksytään ja tämä mietintö myöskin, jotta sitten on mahdollista Lissabonin sopimuksen pöytäkirjaa 36 muuttaa kuitenkin ilman valmistelukuntamenettelyä, vaan toimittaisiin siten kuin esittelijä esittää, eli kutsuttaisiin suoraan koolle. HVK on valittava lyhin tie, koska ei tässä paljoakaan keskusteltavaa ole. On toimittava rakentavasti, vaikka kaiken kaikkiaan tilanne onkin varsin ei tyydyttävä. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten puheenvuoro. Rotil, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. Minä haluaisin aivan ensiksi kiittää esittelijää Mendes de Vigo, Vigo tästä valmistelukuntaa koskevasta asiasta. Tässä Euroopan parlamentti on sellainen, jossa välittömillä vaaleilla edustajat valitaan ja näin tulee olla jatkossakin. Me olemme hyvin selvittäneet näitä asioita, jotka liittyvät hallitusten väliseen konferenssiin, koska tähän pitäisi nyt nopeasti ryhtyä, koska ne 16 heistä on vähän tällaisessa välitilassa, mikä on siedettävä, ei ole siedettävä. Ja nyt pyydänkin neuvostolta, että ei lähdetä tälle tielle koska vain siksi, että yhdellä maalla ei ole selkeitä sääntöjä. Meillä on nyt Lissabonin sopimus ja nyt me teemme hyvää työtä tämän mietinnön pohjalta, mutta kuitenkin neuvosto tietää, että tällaista ei voida hyväksyä, että joku parlamentti tietystä maasta lähettäisi tänne omia edustajia vain nimettynä. Siitähän tulisi ennakkotapaus, eikä, eikä se olisi hyväksi. Siksi minä kannatan esittelijän näkemystä siitä, että lähetettyjä edustajia ei tule meille. Kiitokset, Ja yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, madame la Kiitoksia, puhemies. Ranska on ainoa valtio, joka ei ole Lissabonin sopimusta ennakoinut ja myös kieltäytyy 2009 kesäkuun vaalitulosta muokkaamaan me, nyt, että me ottaisimme uusi, kaksi uutta edustajaa tänne Ranskasta. Tämä on EU-unionin perusoikeuksia vastaan. Ääne, tänne pitää valita jäsenet välittömillä, välittömillä vaalilla ja 31 vuotta tätä periaatetta on jo noudatettu. Ja nyt tällä tavalla ei voida toimia, koska aiheutetaan kansalaisten oikeudet sit, sitten epätasapainoon. Me vastustamme sitä, että meidän legitimiyttämme me ja, ja uskottavuuttamme asetettaisiin tällä tavalla kyseenalaiseksi, koska me edustamme täällä kansalaisia emmekä mitään hallituksia. Tämä ranskalainen poikkeus tarkoittaa sitä, että e, parlamenttiin täytyy kutsua valmistelukunta eikä voida toimia pelkästään hallitusten välisen konferenssin pohjalta. Kiitoksia. Grazie, la parola. Kiitokset. Ja sitten kolman puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies niin Lissabonin sopimuksen ratifioinnin viivästyminen tarkoittaa sitä, että 750 on mukana, sen sijaan oli 751, ja sitten 18 tulee jakaa 12 maan välillä, ja Saksa menettäisi kolme, mutta näin ei tapahtuisi, koska kautta ei voi katkaista kolmelta Saksan edustajalta. Ja sitten sopimuksessa sanotaan, ettei 751 saa ylittää koskaan kokonaislukumääränä. Ja jos e, Saksa menettäisi nämä kolme paikkaa, niin silloin pöytäkirja 36 tulisi muuttaa. Ja tähän tarvittaisiin valmistelukuntaa, joka tekisi ehdotuksen jäsenmaille ja katsoisi, miten sopimusta muutetaan. Jos näin ei tehtäisi, niin tällöin toimittaisiin laittomasti, eivätkä toimemme täällä olisi todellakaan enää sääntöjen mukaista varsinkaan mitä tulee näihin jäsenten lukumääriin. Hallitusten välistä konferenssia tarkitaan, mutta tämä on tärkeä tarkistus. Lissabonin sopimuksen muutos, joka tarvitsee uutta ratifiointia kaikissa jäsenmaissa ja joissain kansanäänestystä. Minä todellakin toivon, että tämä talo vastustaa tätä esitystä. Kiitos. Parola. Kiitos. Ja sitten Teresa Koski, puheaikaa puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Minä olen aivan eri mieltä kuin äskeinen puhuja. Meidän pitäisi tässä talossa miettiä sitä, että onko valmistelukunta kutsuttava koolle vai ei. Me olemme päättäneet, että ette, ette me tee sitä. Ja me eh, halusimme toimia näin että siksi, että minä, kun, me kunnioitamme tätä välinettä, joka meillä on käytössämme. Tässä tietenkään ei ole ennakkotapausta, koska kaikki perussopimuksen muutokset, kuten vaalitapa, edellyttäisivät tällaisen valmistelukunnan koolle kutsumista. Nyt esittelijä ja hänen avustajansa ovat tehneet omat johtopäätöksensä ja puhutaan 18 jäsenestä, jotka Eh, tulevat tänne, koska mitään menettelytapaa valmi, valmiina ei ollut. Tämä on kuitenkin tärkeä asia ja meidän pitää näistä periaatteistamme pitää kiinni. Tämän talon pitää olla tasapainoisesti edustettuna niin pian kuin mahdollista. Siksi meillä on tällainen eh, ratkaisu ehdotettu, että jäsenvaltioissa ryhdyttäisiin täydentämään – Eh, vaalitulosta sillä tavalla, että kaikki nämä uudet parlamentaarikot eh, tulisivat tänne ja he eivät olisi suorilla välittömillä vaaleilla valittu. Kiitos. Ja sitten puheenvuoro herra Gion. Puheaikaa kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Niin, lisäjäsenten nimittäminen parlamenttiin ei ole mikään uusi asia. Lamasyyrin raportissakin on puhuttu tästä asiasta viime vaalikaudella. Ja nyt me esimerkiksi näiden kahden uuden, kaksi uutta jäsentä esimerkiksi Ranskasta voisimme nimittää juuri tällä vanhalla järjestelmällä. Ja sitten nämä uusista, uusia edustajia koskevat säännöt pitäisi päättää myöhemmin. Nyt meillä on tuo pöytäkirjan numero 36, jonka pohjalta voidaan mennä kansallisen järjestelmän pohjalta nimittämään nämä uudet jäsenet. Toisaalta me kuitenkin sitten riskeeraamme tässä tämän välittömien ja suorien vaalien periaatteen, joka on parlamentin vaalien tärkein periaate. Ja se sitten vaikuttaa meidän koko parlamenttimme uskottavuuteen ja legitiimisyyteen edelleen. Toki täytyy muistaa, että nämä 11 muuta jäsentä, jotka tänne eh, sitten tulisivat nimetyiksi, voivat tietysti tulla tänne nimetyiksi omista kotivaltioistaan ja on täysin legitiimi, että nämä jäsenet voivat tänne saapua. Ainoastaan Ranskan tilanne on toisenlainen. Uskon, että tämä tässä voitaisiin nopeasti saada päätös aikaiseksi hallitusten välisessä konferenssissa. Ranskalla tosin on omat sitoumuksensa myös parlamentin suuntaan ja me emme voi sen takia tänne täysistuntosaliin tuoda tuottaa edustajia, jotka ovat kansalaisten tahtoa vastaan. Meidän täytyy tulevaisuudessa myös päätyä, pä, tähdätä siihen, että me aina nimitämme parlamentin jäsenet välittömillä ja suorilla vaaleilla yhtenäisesti mukaisesti. Ja näin, sit näin mehän edustamme täällä kansalaisia emmekä hallituksia. Kiitos. Ja sitten Kurmai, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puhemies, hyvät kollegat ja kiitokset yhteistyöstä kaikille, jotka ovat osallistuneet tämän käsittelyyn. Nyt ratifikaatio-ongelmiin on törmätty ja vihdoin viime Lissabonin sopimus on saatu voimaan ja on vahvistettu sen kautta myöskin Euroopan parlamentin roolia ja tämä mahdollisuus on nyt otettava vaarin. Tietysti jos toiminnan vaatimuksia tarvitaan, niin tällöin on kuitenkin toimittava siten, että kaikkia kansalaisia toiminta hyödyttää. Tällaisten hallintokysymysten kanssa ei saisi hukata liikaa aikaa. Tarvitaan tehokasta hyvää päätöksentekoa meiltähän toivotaan avointa ja tehokasta toimintaa. On tehtävä eri toimielinten välillä myöskin hyvää yhteistyötä, mutta tämä kompromissi mielestäni olisi elinkelpoinen mahdollisuus. Näin me voisimme jatkaa tehokasta työntekijää, työntekoa ja ö, toimemme vahvistuisivat. Ja sitten toteaisin, että jotkut suoran valitut kollegat, kuinka mitä pikemmin he pystyisivät töihinsä ryhtymään, niin sitä parempi siitä olisi hyötyä myös toimielintämme ajatellen. Kiitos. Hyvä. Ja sitten Catch the Eye-puheenvuorot. Ensimmäisen puheenvuoron saa Le Grip. Puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Euh, euh, Kiitos äh, rouva puhemies. Minäkin haluaisin muiden jälkeen tässä kiittää Mendes de Vigoa kollegamme, joka on tehnyt huomattavaa työtä tällaisessa aiheessa, joka aina herättää tunteita ja perusoikeusvaliokunnassa tämä, tämä kestikin kauan ja hyvin intensiivistä kiinnostusta parlamentilla on ollut näin tärkeään asiaan. Tämähän on aivan tärkeimpiä asioita, mitä meillä on, eli siis meidän kokoonpanomme ja meidän jäsentemme valintaprosessi. Esittelijä on hyvin osannut vetää yhteen kaikkia eri näkemyksiä, jotka olivat hyvinkin erilaisia, ja hän on päätynyt hyvin tasapainoiseen tekstiin. Siellä mielipiteet ovat kaikki mukana. Ja ne suositukset, mitkä liittyvät valmistelukunnan kutsumiseen ja näihin siirtymäsäännöksiin, niin ne ovat hyvin realistisia, käytännönläheisiä, tehokkaita. Ja noin uskonkin, että tämä on juuri sellaista, mitä kansalaiset meiltä odottavat. Kiitokset. Ja sitten Kaarenbach, Puheaikaa yksi minuutti, olkaa hyvä. Haluaisin kiittää esittelijää, mutta myöskin kaikkia varjoesittelijöitä lämpimästi. Parlamentin tulisi antaa nyt selkeä merkki ulospäin siitä, että pidämme tärkeänä sitä, että uudet kollegat saadaan toimintaan mukaan ja että neuvosto on tässä nyt vähän hidastellut ja tämä tärkeä seikka on esiin nostettava, eli ratkaisun tulisi löytyä mahdollisimman nopeasti, jotta suoranne valitut jäsenet 18 kappaletta voisivat ryhtyä töihinsä mahdollisimman nopeasti. Parlamentti sen tehtävä ei ole pelkästään edustaa hyvin kansalaisiaan, vaan valiokunnissa toimia niin hyvin ja tehokkaasti kuin mahdollista. Ja siksi olisi tärkeää saada hyödynnettyä myös hyvin valittujen uusien kollegoiden ammattitaitoa ja minä ainakin toivon, että hyvä kollegani varsin pian voi töihinsä ryhtyä täällä. Siellä parola. Kiitokset. Ja sitten Obermeier puheaika. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos rouva puhemies. Tässä nyt on jo muutoksia tulossa Lissaboniin, Lissaboniin ja tämä on vähän tällaista ihmeellistä hommaa. E, erilaisia vaalijärjestelmiä on, jotka tuovat demokraattisia ongelmia. Joku saattaa olla alueellisesti ehdokkaana eikä ole näitä e, listoja. Meidän täytyisi puhe, puhua vaalien puolesta eikä tällaisen nimittämisen puolesta. Olisi hyvin järkevää ja kansalaiset odottavat meiltä, että me annamme konkreettista tietoa siitä, miten, miten näiden edustajien kanssa tehdään. Tällainen ihmeellinen haamutilanne, joka nyt vallitsee, niin sehän kovertaa kansalaisten luottamusta minkälainen status näillä uusilla jäsenillä pitäisi olla. Lissabonin jälkeen täällä nyt on hyvin monia avoimia kysymyksiä ja kansalaiset odottavat meiltä vastauksia. Grazie, la parola all'onorevole Siekierski. Seuraavana Siekierski, en tiedä eh, tuliko nimi nyt oikein sanottua, puhekaa yksi minuutti, olkaa hyvä. Niin, Euroopan parlamentin kokoonpano muuttuu Lissabonin sopimuksen myötä, tai on muuttunut. Lissabonin sopimus astui jokunen aika sitten voimaan, ja hallitusten välistä konferenssia ei ole kuitenkaan kutsuttu koolle ratifioimaan muutoksia. Tämä on varsin tärkeä muutos, ja tärkeää on, että sopimus voi astua voimaan niin pian kuin mahdollista, eli voin yhtyä esittelijän kantaan on muistettava, mitkä ovat tässä jäsenmaiden edut ja intressit. Kuinka tärkeää olisi saada myöskin nämä lisäedustajat vaalipiirien edustamaan. Ei saa loukata unionin toiminnan perusperiaatteita. Olisi hyvä, että uudet jäsenet kaikki ryhtyisivät toimeen samanaikaisesti. Kiitos. Kiitos sitten. Sver, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät komission ja neuvoston edustajat. Minä haluaisin myös yhtyä niihin kollegoihin, jotka korostavat sitä, että Euroopan parlamentin on tultava täysi jäseniseksi ja aloittaa työnsä siinä muodossa, mitä, missä on tarkoitus. Meillä on perussopimuksen mukaan tullut muutoksia, joita emme ole vielä panneet täytäntöön. Meidän täytyy saada laillisuus tähän työmme tueksi minä haluaisin onnitella esittelijää, joka on etsinyt laillisuuden kannalta parasta mahdollista ratkaisua. Tämä tämänpäiväinen eh, keskustelu osoittaa, että hän on aivan oikealla reitillä. Minä odotan innolla uusia jäseniä, me tarvitsemme heitä. Ja kaikki ne, jotka eivät aikaisemmissa vaaleissa ole nähneet, että jossakin vaiheessa on nimitettävä uusia jäseniä, niin heille minä ehdotan, että kun kaksi, kaksi jäsentä tulee ilman vaaleja, niin ei tämä, ei, ei, ei meidän laillisuutemme siitä kärsi. Kiitokset ja sitten viimeinen catch the eye puheenvuoro Kellille. Olkaa hyvä. Uh, niin, jos ihmiset valitaan Euroopan parlamenttiin, niin heillä on oikeus paikkaansa, niin kuin näillä 736 jäsenellä. Tämä on tietysti lyhyen aikavälin ongelma, ja se sellaisen liittyvän ratkaisunkin tarvitsee. Muutoinhan asiat toimivat ihan hyvin. Emme myöskään voi syyttää jäsenmaita siitä, etteivät ne olisi 12 kuukautta sitten toimineet toisin, koska tuolloin oli mahdollisuus olemassa, että Lissabonin sopimusta ei ratifioitaisi. Ja näin monit ainakin omassa maassani ajattelivat. Mutta nyt kun ratifioinnit on hoidettu, on tärkeää, että valitut henkilöt voivat ryhtyä toimintaan ja näin tuoda oman panoksensa Euroopan parlamenttiin. Ja sitten tämä asia on unohdettu, kun ollaan tämän vaalikauden lopussa. Eh, Kiitos. Ja sitten puheenvuoron saa neuvosto. Olkaa hyvä, herra Lopes Garrido. Kiitokset, puhemies. Minä haluaisin ainoastaan lisätä tähän sen, että olen toki mm, niidenkin linjoilla, jotka ovat korostaneet sitä, miten tärkeää on ratkaista tämä ongelma Lissabonin sopimuksen osalta näistä 18 uudesta edustajista, jotka vielä eivät ole tähän taloon saapuneet, kun, koska vaalit järjestettiin juuri hetken hetkeä ennen kuin Lissabonin sopimus saatiin hyväksyttyä. Meillä on pöytäkirja numero 36, joka tätä ratkoo. Ja toki ymmärrän myös kaikkia niitä, jotka ovat sitä mieltä, että tämä, nämä uudet edustajat täytyy saada tähän taloon mitä pikimmin, että tämä 18 jäsenen puuttuminen täältä eh, talosta on ikävä asia, koska hehän edustavat kuitenkin 12 jäsenvaltion, 12 jäsenvaltion kansalais, eh, kansalaisia ja siitä syystä olen juuri samaa mieltä myös Mendes de Vigon kanssa, joka on eh, esittänyt, että valtuuskuntaa valmistelukuntaa ei tarvitsisi eh, ollenkaan kutsua koolle, vaan toimittaisiin hallitusten konferenssin kautta ja sen jälkeen sitten kaikissa jäsenvaltioissa ratifiointijärjestelmän kautta saataisiin mitä pikimmin nämä uudet edustajat tänne taloon mukaan. Ja hänen hän olisi pitänyt olla täällä mukana jo tämän koko vaalikauden alusta lähtien. Kiitos puhemies. Kiitos. Nyt puheenvuoronsa komissio. Olkaa hyvä, herra Sefcovic. Kiitos, hyvä puhemies. Keskustelu on hyvin mielestäni osoittanut sen, että pyritään nyt löytämään ratkaisu tähän poikkeustilanteeseen ja mietitään, mikä olisi hyvä pragmaattinen ratkaisu siirtymäkaudelle. Ja Siksi pragmaattinen lähestymistapa, jota mm, Meneste Viko on edustanut tässä mietinnössään, on mielestäni oikein hyvä. Ja se tuntui täälläkin tukea taakseen saavaneen. On tärkeää, että uudet edustajat, 18 kappaletta, voivat ryhtyä töihin niin pian kuin mahdollista. Ja me olemme esittäneet varsin selkeitä kysymyksiä sen suhteen, miten eh, hallinnollisesti tämä muutos tulisi hoitaa, mitä välineitä tarvittaisiin. Me olisimme HVKn kannalla nimenomaan, kun tarkastellaan eh, muutoksen luonnetta, josta tässä nyt on kyse. Ja kun tarkastellaan sitä, miten tulevat jäsenet valitaan, niin uskoisin, että asia myös hallitusten välissä konferenssissa esiin nousee. Toteaisin kuitenkin, että kun Eurooppa-neuvosto asiaa käsitteli, niin oli melko lailla selvää, että neuvosto pyrki tasapainoiseen ratkaisuun. Eli että ö, uudet jäsenet ö, valitaan niin lähellä Euroopan parlamentin vaaleja kuin mahdollista, ettei mitään erityisjärjestelyä tarvittaisi. Ja tässä oli siis kolme vaihtoehtoa ja niissä pyrittiin huomioimaan ö, realiteetit. Ja selvää on, että asiatilanne sitten muuttuu seuraavalle vaalikaudelle. Ja on hyvä, että täällä parlamentissa on tarkasteltu myöskin sitä, eh, mitä muutoksia vaalimenettelyt jatkossa tarvitsevat, mutta on painotettava sitä, että tämä asia on sitten ihan eri asia kuin se, mikä tässä nyt tänään on esillä, eli kuinka nämä 18 uutta jäsentä voidaan ottaa parlamenttiin mukaan. Äänestysmenettelykysymykset ovat sitten esillä eh, ensi kerralla. Kiitos. Per concludere il dibattito, la parola... Kiitoksi. Ja sitten eh, lopuksi loppupuheenvuoron saa Mendes Olkaa hyvä. Kiitokset eh, puhemies. Nyt olen kuullut tässä jo hyvinkin erilaisia Maurin ja Golnishin tai kolmannin näkemyksiä ja päädyn kuitenkin siihen johtopäätökseen, että tämä vaalia, kysymykset ja, ja meidän valitsemisjärjestelmämme aiheuttavat sinänsä ongelmia ja puhemies, tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme yhtenäistä vaalijärjestelmää ja tästähän on puhuttu jo Rooman sopimuksista lähtien ja siitä syystä koordinaattorit, joita tietysti tässä kiitän erityisesti Hauli Gafia olemme tehneet tämän muutosehdotuksen numero kaksi. Huomennahan tästä äänestetään ja toivon, että sitä sitten täällä, täällä tuettaisiin juuri tämän asian eh, takia, että meillä olisi tällainen yhtenäinen vaali, vakintajärjestelmä. Toivon sen ratkaist, tulevan ratkaistuksi pikapuoliin, jotta tällaisia kysymyksiä voitaisiin tulevaisuudessa sitten välttää. Me olemme kuulleet täällä puhuttavan edustavuudesta ja tämä tekijä tietysti on tullut Shevtovis myöskin Sepkovitsin ja muissakin, muidenkin puheenvuoroissa esiin. Ja tässä puhutaan artiklassa yksi juuri siitä, että nämä 18 tulevat yhdessä tänne mukaan, koska muussa tapauksessa meidän edustajuutemme kärsisi kovasti. Ja he tulevat tänne juuri Lissabonin sopimuksen poliittisen oikeutuksen pohjalta. Meidän täytyy tietysti toimia pragmaattisesti. Tällainen e-, poikkeuksellinen tilanne tarvitsee myös siirtymäkauden joustavuutta ja siirtymäkauden säännöksiä. Ja minä kyllä pidän kovasti siitä, että tähän taloon tulisi sitten eh, juuri ne edustajat, jotka 2009 vaaleissa olivat jo mukana eh, tuolloin viime vuonna. Mutta jos sitten eh, pyrimme löytämään jonkun selkeän pragmaattisen ehdotuksen niin meidän, ja haluamme päästä noudattamaan tätä Lissabonin sopimusta, niin minä toivon, että hyväksyttäisiin nyt tämä mietintö ja suositus, koska se edustaa pragmaattista lähestymistapaa koko kysymykseen ja sen avulla ongelma voitaisiin ratkaista helposti. Kiitokset kuitenkin kaikille puheenvuoroistanne. Kiitokset. No näin yhteiskeskustelu on saatettu päätökseen ja huomenna kello 11 tästä asiasta äänestetään.